Ja sitten tämän lisäksi yhden asian mukaan, joka on vähän vaiennettu, vaikka se on niin olennainen, me saimme lisätyksi myös yhden tavoitteen, joka liittyy 25 prosentin tavoitteeseen muovipullojen kohdalta, jotta ne saataisiin kerättyä myös. Se on kuitenkin aina ykkösenä näissä kohteissa, joita löytyy ympäristöstä ja meristä. Eli 25 prosenttia 25 mennessä saataisiin kerättyä ja 30 prosenttia 30 mennessä. Tässä saadaan kiertotaloudelle polttoainetta. Sitten selluloosa tai muovifiltterit savukkeissa, niin siinä komission neuvosto eivät tätä ehdotusta hyväksyneet, eli voitaisiin siinäkin päästä alemmas. Se on valitettavaa, mutta sen sijaan me saimme kuitenkin pakollisen merkinnän pakkauksiin, jotta voidaan kertoa, mikä vaikutus on ympäristölle pakkaukselle, niin kansalainenkin sen tietää. Jos ajatellaan yksittäisessä tupakan tumppia, niin voi jopa 500 ja 1000 litraa vettä saastuttaa. Ja sitten mitä tulee elintarvikepakkauksiin, niin, niin siellä on leikattu tätä tavoitetta liittyen 2026 tavoitteeseen. Me halusimme lukuja mukaan, me emme niitä saaneet, ainakaan Euroopan tasolla. Tällainen vastuu on annettukin nyt jäsenvaltioille. Tässä minä totta kai sitoudun myös menemään eteenpäin nopeammin, nyt kun valtiot menevät, kuten on monia jäsenvaltioita. Tässä Ranska, Vallonia tai Itävaltakin ovat jo hiljattain tästä jotain julkituoneet. Meidän lainsäädäntämme saa aikaan 6-5 miljardia säästöä ja jopa 30 000 tai 50 000 uutta työpaikkaa todellakin myös alueella, jossa on kyse hyvinvoinnista. Se on tärkeää, joka tie, jokainen tietää sen paljon enemmän kuin mitään direktiivi aikanaan sai aikaan, mutta ei se riitä kuitenkaan. Me haluamme vielä pidemmälle kolmella rintamalla. Ensinnäkin, että voitaisiin uudelleen tarkistaa lainsäädäntöä pakkausten osalta. Tavoitteena olisi selvät luvut pakkausten vähentämiseksi ja toimintasuunnitelma, joka vastaisi myös mikromuoveja koska nyt olemme puhuneet makroista. Ja totta kai, että todellakin Euroopassa päästäisiin kiertotalouteen niin, että meillä se olisi myös kierrätysketjut, jotka ovat laadukkaita. Ja sitten lopuksi vielä minusta yksi tärkeä asia, yksi tulos, joka on myös selvä työryhmätyön tulosta, puheaikani tästä toki loppuu jo, mutta komission neuvosto varmasti ovat yhdessä tehneet tästä todella ison urakan ja kiitos teille, herra Timmermans, sitoutumisesta ja kiitos Velalle tästä innosta ja kiitos siitä, että ministeri Köstenkirjalle tästä puhuttiin ja varsinkin kiitokset Haukkenille ja Böllenille ja Florentsille ja monille muille, omalle työryhmälleni myös totta kai kansalaiset mainittako viimeisenä minunat, jotka ovat lähteneet liikkeelle, jotka ovat painostaneet meitä, rohkaiset meitä menemään eteenpäin pelastaaksemme valtameret ja ympäristöön, mutta ennen kaikkea lapsemme. Kiitos. Kiitoksia paljon rouva Riis tästä puheenvuorosta. Nyt puheenvuoron saa komission varapuheenjohtaja Timmermans, olkaa hyvä. Kiitos. Hyvät jäsenet, päätös, jonka talo tulee tekemään myöhemmin, asettaa Euroopan muovitalouden kestävällä perusteella ja saattaa Euroopan globaalin toiminnan eturintamaan. Tämä myös konkreettisesti osoittaa sen, miten EU on laajalta sitoutunut e YK on kestävän kehityksen tavoitteisiin. Koska näin ympäristö, joka tukee ihmiskuntaa, ei ole ollut samanlaisen rasituksen kohteena, koskaan aiemmin ei ollut näin tärkeää asettaa kestävä kesitys kaiken keskipisteeseen, mitä Euroopassa tehdään ja globaalisti. Uusi direktiivi, joka koskee kertakäyttömuovia, tulee helpottamaan muovijätteiden hallintaa. Se tulee huomattavasti vähentämään kielteisiä vaikutuksia, joita muovisaastuteilla on ympäristöön, ennen kaikkea meriympäristöön. Jos me emme muuta toimintatapaamme nyt, me tukahdutamme meret muoviin. On kiistämättömät todisteet siitä, mitä tämä merkitsee. Samoin myöskin tarve toimintaan on kiistämätöntä. Eurooppa täytyy osoittaa johtajuutta siinä, että löytää ratkaisuja ja korostetaan, nostetaan standardeja kautta maailman. Kuten Rova Riis juuri sanoi, reilu vuosi sitten, kun julistimme Euroopan muovistrategian, ilmoisimme silloin, että tekisimme lakiesityksen, joka koskee kertakäyttömuovia. Ja nyt tämä talo tulee tekemään päätöksen asiasta. Tämän uuden lainsäädännön näkymä on jo nyt saanut aikaan kestäviä yritysratkaisuja, muuttanut kuluttajien käyttäytymistä ja sanotakaan siinä, että sitä on tullut johtava esimerkki kautta maailma ennen kuin se on edes tullut voimaan. Euroopan parlamentin myönteinen päätös tulee antamaan myönteisen muutoksen ajatellen meidän yhteisiä eh, kiertotalouden ja muovin tavoitteita. Se tulee samaan aikaan innovaatioita, samaan aikaan investointeja uusiin tuotteisiin, samaan aikaan uusia kiertotalouden liiketoimintamalleja ja turhauttavasti myöskin vähentämään saastumista ja likantumista merissä. Me haluamme nyt todellakin osoittaa kunnioitusta äh, Fredrik Kriisille ja varjoesittelijöille siitä työstä, mitä olette tehneet. Kuten Fredrik Riisu sanoi, olemme tehneet työtä tämän asian kanssa yhdessä kolme instituutiota, kolmen osa tahon ihmiset ovat kaikki olleet, ihmiset ovat olleet varmoja siitä, että tämä on mahdollista, vaikka ulkopuolella sanottiin, että sitä ei olisi. Joten kiitos Fredrik Riis erinomaisesta työstä. Ja ehkä annetaankin nyt puheenvuoroni edustaja kollegalleni Vellalle. Sir President. Kiitoksia paljon. Olkaa hyvä. Mike. Laittakaa mikrofoni päälle. Kiitoksia. Tämä lainsäädäntö on yksi kipeimpiin tarvittuja ja kaikkein eniten tukea nauttivia ehdotuksia Euroopassa. Nyt tärkeä tehtävämme on varmistaa, että kunnimoiset tavoitteet, jotka on mainittu tekstissä, myöskin pistetään käytännössä täytäntöön. Muovisaastumisen eh- ehkäiseminen on tuottajien, viranomaisten ja kuluttajien yhteinen tehtävä ja velvollisuus. Muovin arvoketjussa kaikkien osatekijöiden täytyy tehdä yhteistyötä. Tarvitaan konkreettisia keinoja myöskin tuotteiden suunnitteluvaiheessa ja mitä tulee myöskin kuluttajien tietoisuuden lisäämiseen ja merkintöihin. Tietyt muovituotteet halutaan kieltää mikäli kestävämpiä vaihtoehtoja on tarjolla. Euroopan parlamentti pyrki saman aikaan kunnianhimoisia tavoitteita, jotta kunnallinen jätteiden, jätehuolto ja jätteiden siivoaminen ovat asiat, joissa tuottajalla on enemmän vastuuta silloin, kun on kyse kulutusjätteestä. Meillä on myöskin pakollisia tavoitteita muovipullojen kierrättämiseen. Tämä tulee todellinen teolla perustavanlaatuisella tavalla muuttamaan muovitaloutta. Tämä vahvasti tulee edistämään sekundaarisen raaka-aineen markkinoita. Vaikka me täysin tuemme aikaansaatua sopimusta toimintojen välisissä neuvotteluissa, komissio kuitenkin haluaisi esittää kolme lausumaa tässä yhteydessä. No opinion lauseke perussääntönä tarkoittaa sitä, että komissio saattaa hyväksyä täytäntöönpanosäännöksiä, mikäli toimenpiteisiin on ryhdytty ilman mitään sen kummempia perusteita. Toiseksi hyvin lyhyellä aikavälillä tarkoituksena on hyväksyä komission säädöksiä. Komissio on huolissaan siitä, kuinka toteuttamiskelpoisia aikarajata, jotka on annettu, ovat. Ja lopuksi vielä bioajova muovi täytyy kyllä ottaa mukaan, koska tällä ei ole suoraa vaikutusta suoraan täytäntöönpanoon. Olemme erittäin ylpeitä uusista säännöistä, koska tässä pystytään puuttumaan kerrokatamuoviin ja kalastusvälineisiin ja näistä aiheutuvan muovisaastumisen. Täällä ei pelkästään estetä muovisaastumista, muovijätettä, vaan tekee myöskin Euroopasta etupään toimijan silloin, kun on kyse kertakattamuovin käytön vähentämisestä Euroopan on ollut tärkeä rooli. Se on luonut perustan tätä siirtymää varten. Toivon todella, että te kaikki annatte tukenne tekstille niin, että tämä saadaan toteutumaan käytännössä. Jälleen kerran haluaisin yhtyä Fransin para puheenjohtajan sanoihin ja kiittää esittelijää Frederikkiä, varjoesittelijöitä ja kaikkia muitakin meppejä, jotka ovat olleet mukana työssä myöskin komission eri pääosastoja. Kiitos. Damna. Kiitos paljon komission jäsenelle tästä puheenvuorosta seuraavaksi. Toteasin, että Rova Kappel ei ole paikalla, joten herra Rope saa puheenvuoron yksi minuutti. Kiitos puhemies. komission jäsenet, hyvät kollegat. Aihe on äärimmäisen tärkeä ja me laahamme jäljessä lainsäädännössä, mutta parempi myöhään kuin ne milloinkaan. Ensinnäkin haluaisin kiittää ja onnitella komissiota ja esittelijää, kuten myös neuvostoa siitä, että saatiin aikaan tasapainoinen sopimus – ratkaisuineen, jotta voidaan vähentää kertakäyttömuovin käyttöä. Kun itse olin maatalousvaliokunnassakin mukana ja siellä todettiin, on no iloinen, että sekä maatalous että ympäristövaliokunnat ovat myös tukeneet minun omia ehdotuksiani. Valitettavasti minun ehdotukseni ei saanut puolestaan tukea myöhemmin, vaikka siinä tähdättiin tiettyjen tavoitteiden asettamiseksi jäsenvaltioille liittyen kertakäyttömuovien käyttöön. Ja tässä on joitakin abstrakteja vaiheita kuvattu. Kiitos. Ähm, Kiitoksia. Seuraavaksi puhuu edustaja Birjan, olkaa hyvä. Kiitoksia komission jäsenet, puhemies. Muovilla on kielteisiä vaikutuksia valtameriin ja siellä asuviin eliöihin. Se Totta kai sillä on myös vaikutuksia ihmisterveyteen, kun ajatellaan, että nämä jätteet päätyvät kuitenkin elintarvikeketjuun ja myös meidän pöydillemme. Hittainen raportti on tullut esille sen, että valtamerellä on paljon muutakin jätettä. Ja saari on vain kasvamaan päin ja se on yhtä suuri kuin lähes koko Ranskan valtio. Olen sitä mieltä, että kalastajilla on myös tärkeä rooli – silloin, kun halutaan päästä eroon muovijätteestä ennaltaehkäisyn parissa, kuten myös niin, että he voivat olla merten vartioina. Meillä on useita aloitteita. Komissiokin on esittänyt aloitteen Fishing for Litter. Todellakin me tarvitsemme nyt toivoa, mutta ennen kaikkea tarvitaan toimintaa. Niin meidän täytyy toimia, mutta antaa myös rohkaisua. Eli meidän täytyy lähteä kohdennetusta toiminnasta, koska aikaa ei enää ole. Mulțumim. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Liise, kaksi minuuttia. Hyvät kollegat, valta, maailman merien likantuminen muovin vuoksi on valtaisa ongelma. Tyynellä valtamerellä on tämä muovikierre, joka on kooltaan niin viisi kertaa suurempi kuin kotimaani Saksa, joten on syytä ryhtyä pikaisesti toimiin kaikkialla, missä on mahdollista korvata muovi. On myöskin kielto, näin myöskin muovilautasten tapauksessa ja muovilautas voidaan korvata paperilautasella tai vielä paremmin tietysti sellaisella lautasella, jotka voidaan pestä ja käyttää usean otteeseen. Minä olisin todellakin puhunut sen puolesta, että me tekisimme selkeämpiä vähentämistavoitteita, mutta nyt täytyy verrata jäsenvaltioihin, että he nyt tekevät niistä mahdollisimman tiukat. Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat olleet mukana asian käsittelyssä, tietysti etenkin Friedrich Riisiä, mutta Karl-Heinz Florencia, ja Elisabeth Köstingeriä kansanpuolueesta, joka oli neuvoston puheenjohtaja, ja hyvällä neuvottelujen johtamisella sai aikaan sen, että syntyi tämä tulos. Olen iloinen siitä, että me ole liioitelleet tässä. Oli esityksiä vihreiltä, jotka olisivat kieltäneet ilmapallojen käyttämisen, ja minusta se olisi ollut vast, liian pitkälle menevää. Pitää lähteä liikkeelle innovaatioista ja uusista tuotteista, mutta ei pidä pilata ihmisiltä elämäniloa. Toisaalta eh, Fredrik Kriis on oikeassa. On välttämättä ottaa uusia askelia, mitä tulee jäte, pakkausjätteeseen, mikromuoveihin ja vastaamaan niistä tarvitaan uusia toimia, tarvitaan uusia esityksiä, jotta niissäkin tartutaan aktiivisesti ongelmaan. Tänään kuitenkin on otettu tärkeä ensimmäinen askel. Me vahvistamme kiertotaloutta, me teemme jotakin merien roskaamisen välttämiseksi. Ja tämä on uskoakseni lainsäädäntöä, josta voisin sanoa, että se on sellaista, mitä niin harvoin nähdään, että kansalaiset rajoitukset tukevat ympäristölainsäädäntöä tässä tapauksessa. Ja siksi meidän pitää sulla enemmistölle hyväksyä tämä. Kiitoksia paljon. Seuraavaksi kysyisin herra Liiseltä, sopiko teille, että Ruva Boilen teille kysymyksen sinisen kortin nojalla? Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Haluaisin kysyä Liiseltä, onko hän tyytyväinen siihen, että nyt on onnistuttu hankalassa tehtävässä ilmapallojen pakkausten merkinnöissä. Pakkausten merkinnöissä lukee, että ihmisten kannattaa ilmapallosta hankkiutua eroon rastuntuisella tavalla. Liisen ja hänen kollegoinsa ansiosta lapset nyt säästyvät tällaiselta ikävältä asialta kuin ilmapallojen pois vetämiseltä, mutta sen sijaan kuitenkin saastutetaan meriä. Voin vielä selkeyttää tätä. Minusta meidän pitäisi todellakin lähteä liikkeelle vaihtoehtoisten teknologian käyttämisestä. Ja tämä varoitusmerkintähän olisi merkinnyt sitä, että haluaisimme, että häissä lasten syntymäpäivillä ei enää päästettäisi ilmaan ilmapalloja. Ja minusta tämä menee liian pitkälle Tämä asia kuuluu Euroopan unionille. Meidän pitää lähteä liikkeelle innovaatioiden toteuttamisesta eikä lähteä liikkeelle kieloista, eikä parlamentissa pidä lähettää sitä viestiä, että haluamme eh, pilata ihmisiltä ilot. Mim, domnul Paolucci, domi. Edustaja Paolucci, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. President. Kiitos puhemies. Ennen kaikkea minäkin haluaisin liittyä kiitosten kuoroon esittelijälle erinomaisesta työstä, jota me olemme tässä tehneet. Minä uskon, hyvät kollegat, että tämän äänestyksen myötä kun hyväksymme tämän direktiivin, otamme tärkeän askeleen eteenpäin, että voidaan kulutusta vähentää, asettaen tavoitteet, tarvitaan kuluttajalle lisää tietoa, lajitellaan paremmin, mutta ennen kaikkea vastuullistetaan tuottajia enemmän. Minä uskon, että meidän täytyy olla ylpeitä huomisesta äänestyksestä, koska päästään tarvitsessa eteenpäin. Ensinnäkin päästään tästä heittämisen kulttuurista, kun käytetään vain kertakäyttötuotteita ja pelaatte tavalta menet, koska ne ovat meidän keuhkomme. Ja todellakin täytyy miettiä tuotantomalleja uudelleen, myös kulutusta, joka perustuisi kierrättämiseen ja kieltämiseen. Mutta Euroopan tavoitte on tärkeää jo, että saataisiin aikaan myös uusia askeleita eteenpäin tällä saralla. Minä olen kuullut näinä päivinä ja punteina vääriä tietoja. Ei tässä kemiantielusta vastaan taistella, se on strateginen ala Euroopassa päinvastoin. Me olemme sitä mieltä, että me voimme ottaa yhden askeleen vielä pidemmälle niin, että saadaan innovaatiota, uutta tekniikkaa käyttöön. Voitaisiin muuttaa myös kulutuskäyttäytymistä. Se on oikea tie, että tuotettaisiin vähemmän tai paremmin ja luotaisiin uusia työpaikkoja samalla. Varapuheenjohtaja Timmermans totesin tämän jo ei, vaikka se vaikuttaa mahdottomalta, mutta lyhyessä ajassa kuitenkin ja suurella enemmistöllä parlamentti ja kansanyhteiskunta pääsivät tähän tuloksena. Minä uskon, että se on tässä tärkeimpänä tavoitteena. Ja äänestyksen myötä annamme selkeän viestin, että siirrymme kiertotalouteen niin, että se ei ole pelkästään kiireellinen asia, vaan myös mahdollinen. Kiitoksia sitten edustaja Demesmaker puolitoista, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Viime sunnuntain järjestettiin kymmenettä kertaa Flanderin rannikolla siivoustalkoot. 7500 vapaaehtoista keräsi rannalta 11,5 tonnia jätettä, kaksi kertaa niin paljon muovia kuin edellisenä vuonna. Tämä oli hieno kampanja, josta ei konkreettisia tuloksia, mutta tämä myöskin osoittaa, minkälaisen ongelman kanssa olemme tekemisissä. 80 prosenttia rannolla lojuvasta jätteestä on todellakin muovia. Noin puolet tästä on kertakäyttötuotteita. Ilman toimenpiteitä vuoteen 2050 mennessä merissä kelluu enemmän muovia kuin kaloja. Kunnianhimoinen toimenpidepaketti, joka on mittatilostyöstä tehty, toivon mukaan pystyy kääntämään käänteen tämän suuntauksen käänteiseksi niin, että muovi ei päädy, päädy enää mm, meriin. Muovi on arvokas materiaali, mutta kohtelemme sitä, käsittelemme sitä huolimattavalla tavalla. Nyt täytyy muuttaa asenteita. Koko arvoketjun ajan täytyy satsata siihen, että muovia käsitellään vastuuntuntoisella tavalla niin, että voimme suojella ympäristöä, mutta samalla kuitenkin säästämme ilmastoa, koska joka kerta kun tonni muovia saadaan kierrätettyä. Se on sama kuin yhden auton ottaisi pois teiltä. Tärkeää on myöskin, että tuottajat ovat enemmän mukana ottamassa, kantamassa vastuuta. 90 prosenttia muovisista pulloista täytyy saada kierrätettyä. Samaten tiukasti puututaan muovisiin savukkeiden filtreihin. Haluaisin kiittää kollega Riisiä ja myöskin neuvottelutiimiä ja koko komissiota erittäin hienosta tuloksesta ja yhteistyöstä. My impression is... Kiitoksia. Minusta vaikuttaa siltä, että jo pitkään on pyritty toimia muovia vastaan. Edustaja Turval sitten seuraavana, olkaa hyvä. Puhemies, kiitos. Kiitos komission jäsenille, hyvät jäsenet, hyvät kollegat. Seuraavien kymmenen vuoden aikana meidän edessämme on suuria haasteita, jotka aiheutuvat muovista. Olen vakuuttunut siitä, että osa keskusteluista, joka koskee tätä haastetta, liittyy ovat sellaista, mikä seuraa tällaista Sergio Leonen logiikasta, eli hyvät, rumat ja pahat. Ja on paljon hyvää muovia, mutta se, mikä meitä useimmiten kohdattaa, on sellaista, että voidaan korvata linssit, jotka ovat hiukan kuluneita, korvata nämä muovissa linssillä nähdä valoisasti tulevaisuuteen, kirkkaasti tulevaisuuteen. On tietysti myös myöskin pahaa muovia, sellaista, pahvi, pah, tällaista rumaa muovia, mutta on selkeitä haasteita, mikä meissä pitää tehdä selvitys kaikista niistä muoveista, joita on ympärillämme. Meillä on 18 erilaista muovia ympärillämme, ja jos pyrimme jotenkin luokittelemaan näitä, niin varmastikin saamme myöskin tästä pystymme tässäkin haasteesta selviytymään, mutta tämän selvityksen aikaansaaminen on komission tehtävä tällä seuraavalla vaalikaudella. Tietysti on tällaista väärää muovia, ja tämän kysymyksen käsittelyn aikana olen tavannut Norjan ympäristöministeri, joka aiemmin oli vastuussa hiihto tiloista Oslossa ja hän on tuonut, että on valtaisat määrät mikro- ja nanomuovia, jota on käytetty esimerkiksi kenttien rakentamiseen jalkapalloa varten. Tämä on siis esimerkki tästä pahasta muovista. Mutta on myöskin hyviä esimerkkejä hyvästä muovista. Tämä keskustelu on johtanut siihen, että Suomessa on alettu valmistaa paperisia eh, kahvimukeja, joissa ei ole muovia. Ja tämä on myöskin sellaista muovia, joka on vesiliukoista, niin että kenties selviämme tästä kuitenkin samaan satsaten hiukan enemmän koulutukseen ja tutkimukseen. Kiitos tästä puheenvuorosta. Rova Auken puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Ja ensinnäkin kiitokset Rova Riisille erinomaisesta työstä. Kiitos herra Timmermansille. On ollut ilo jälleen kerran oikeastaan toistamiseen jo, että saadaan aikaa lainsäädäntöä, jotta voidaan muovia vähentää. Kantokaset olivat viime kerralla. Ja silloin oli kyseessä pienestä sodasta, herra Timmermans. Varmasti voidaan puhua ihan sydämen kyllyydestä. Mutta nyt on muutamat nähneet totuuden valon ja olen todella kiitollinen, että jotkut ovat muuttaneet mieltään. Nyt tämä on käynyt paljon helpommaksi. Se on myös suosittu aihe, vaikka teitä rupeaisi syyttämään populismista sentään. Sitoutuminen on parempi sana. Tämä on hyvä lainsäädäntöä, mutta tämä nyt on vain ensimmäinen askel. Se on hyvä pitää mielessä. Mutta toivottavasti se on sellainen askel, joka vie meitä eteenpäin. Ensinnäkin, ettei joka minuutti rekkallisen muovia viedä valtamereen. Meidän täytyy saada aikaan paljon enemmän. Ja myös nostaisin varoituksen sormea sikälikin, ettei pelkästään muovi, muovilla korvata muovia, muun muassa biohaivalla muovilla, koska kyseessä on kuitenkin aine, joka on ongelmallinen, ihan yhtä lailla kuin tavallinen muovikin. Oksokin aikanaan kiellettiin, koska se oli todella huono vaihtoehto. Se hajoaa mikromuoviksi. On erittäin tärkeää olla tästä tietoinen, koska valtava kilpailua on nyt käynnissä, jotta voidaan löytää hyviä vaihtoehtoja. Mennään eteenpäin yhdessä. Ähm. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Boilan. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puhemies, arvon kollega. Tänään me hyväksyimme kertakatomuovia koskevan direktiivin. Se on yksi merkittävimpiä EUn lainsäädäntöaloitteita. Tulos on erittäin hyvä esittelyn ansiosta, huolimatta siitä, että neuvosto vitkutteli, eikä ollut niin kunnianhimoinen. Nyt kuitenkin ei kannata vielä juhlia ja avata champagnepulloa, koska totuus on, että lineaarinen muovitalous tulee jatkumaan entiseen tapaan. Meillä on erittäin myönteisiä toimia mukana direktiivissä, mutta meidän täytyisi kaikkien tunnustaa, että tämä on pelkästään hipaisu pinnasta, pinnasta se, että muovilautasista ja muista hankitaan on hyvä asia, mutta systemaattinen järjestelmän muutos tarvittaisiin. Kuinka estetään 13 miljoonan muovitonin päätyminen voika vuosi meriin? Mievi, muovipuumi johtuu vähän samantyyppistä kuin vesisärötysbuumi. Teollisuus haluaa taata tulevaisuutensa. Muovi tulee jatkossakin olemaan halpaa. Se tulee olemaan joka paikassa. Eli me tartu fossiilitalouteen ja vaari valmistaja se Me täytyy alkaa todenteolla puhua kiertotaloudesta, eikä pelkästään puhua siitä. Täytyy pohtia, kuinka me pistämme kiertotalousperiaatteen täytäntöön. Hienoa, että direktiivi on lisännyt tietoisuutta muovista, mutta meidän täytyy kertoa kaikkiaan saada perille se viesti, että vastaus muovikriisiin ei ole se, että yksittäiset henkilöt eivät käytä pillejä tai kampanjoivat pillikielon puolesta, vaan meidän täytyy radikaalisti muuttaa tuotantolinjojamme. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Edustaja Pericini, yksi minuutti. Kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Vihdoinkin jotain hyvää unionilta, kun usein kansalaiset ovat halunneet. Vihdoinkin saadaan jotain, joka ei mene kansalaisten ajatuksia vastaan. Halutaan puhdistaa valtameremme, välttyä siltä, että esimerkiksi yhä enemmän muovia käytettäisiin. Ehkä siellä on enemmän merissä jo muovia kuin on kaloja. Me, me päästäisiin elintarvikepakkauksista, juoman mukeista. Kaikille on olemassa myös vaihtoehto, joka ei ole muovista. Meidän täytyy miettiä myös meidän rantojamme. Vihdoinkin olemme pystyneet asentamaan teollisuudellekin velvoitteita, että esimerkiksi tupakan valmistajat joutuvat maksamaan sen, että tupakan tumpit kerätään rannoiltamme. Minä uskon, että on aika skandaalimaista, ettei tästä direktiivissä ole kuitenkaan asettamaan sitovia tavoitteita, jotta päästään vihdoinkin eroon myös muovipulloista. Muistan tietysti vielä täälläkin, että Euroopan uni tuottaa joka vuosi 50 miljardia muovipulloa. Ei, se häviää ajaa aikaan myöden. Eli, ja niinpä tulee satoja miljardeja muovipulloja ja se on valtava rasite merillemme ja ympäristöllemme on myös skandaali, että jotkut parlamentin jäsenet ovat estelleet näitä innovatiivisia ratkaisuja, jotka perustuvat biohajoavaan kompostoitavaan muovien, koska sattuu olemaan italialainen innovaatio. Parlamentin jäsenet ja poliittiset voimat, jotka ovat tätä kantaa tukeneet, voisivat nyt sitten kantaa oman vastuunsa siitä, koska he ovat estäneet sen, että voitaisiin päästä tässäkin eteenpäin vielä pidemmälle kohti parempaa tulevaisuutta ja suojelumpaa ympäristöä. Mulțumim, eh, doamna Gardini. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Gardini. Ei, vain Rova Milan. Yksi minuutti. Evolution industrielle. Kiitos puhemies. 1800-luvulla kemistit keksivät muovin ja 200 vuotta myöhemmin muovi on joka paikassa nyky- nykyelämässämme ja maan palloistuminen on vain painotettu ongelmaa. Tilanne on nyt kriittinen. Mitä tulee muovijätteisiin ja kertakäyttö muovituotteisiin. Tällaisia jätteitä löytyy sekä merestä että maalta. Nyt pitäisi nopeasti ryhtyä toimiin. Nyt on kyse yhteiskunnallisesta kehityksestä ja kulutusyhteiskunnan kehittämisestä. Tämä on monisäädöllinen ongelma. Nyt pitäisi tukea jäsenvaltioita, jotta tutkimusta saataisiin aikaan ja enemmän korvattaisiin muovia muilla materiaaleilla. Lisäksi tarvitaan jakelijoille, tuottajille ja kuluttelemaan vastuuta. Ja jäsenvaltio täytyy todellakin kannustaa sitoutumaan siihen, että nyt luodaan kuudes manner maailmaan. Manner, joka muodostuu muovista. Sitä vastaan täytyy aistella. Seuraavaksi edustaja Gardini, olkaa hyvä. Kiitos. Puolitoista minuuttia, joka minulla on. Vaikuttaa siltä, että on selvää, että tässä on väärin ymmärrys olemassa. Ja kuten Pericini täällä totesi, me poistimme tuotteet, jotka ovat kertakäyttömuovia, mutta sitten kertakäyttötuotteet, jotka ovat muuta materiaali, niin mitä se haittaa sitten ympäristöä? Ei kannata polemisoida pelkästään, että se on osa tätä muovijätettä ja siitä on olemassa YK tutkimuksiakin ja sitä tulee Afrikan lähteistäkin. Mutta on kyse materiaalista, joka pitäisi käsitellä rauhallisesti. Tässä kerätään irtopisteitä poliittisesti. Hyvä varapuheenjohtaja Timmermans tekin, kun olette tärkeäkkaana sosialisteilla. Tässä kerätään poliittisia irtopisteitä, koska tässä on väärät liput nyt haluttu poistaa, ettekä tiedä mitä tämä kertomus edes on. Pelkästään tuotteet, jotka on kielletty, ikään kuin italaiset tuotteet pelkästään. Ja muissa maissa sitten sanotaan, no nyt tämä on tavallaan ilmainen paketti meille. Se on Italian vikaa, mutta en usko, että Italia sitä pelkästään maksaa koska tässä vedetään nenästä meitä. On joitakin hyviäkin asioita tässä, mutta tässä on tehty ihan valtavia virheitä myös. Ja tässä ajatellaan esimerkiksi Kalifornian yliopiston tutkimustietoja. Siinä sanotaan, että jos nämä kenttäkäyttötuotteet poistetaan, niin se lisää vielä pilantumista, vielä vakavimmin. Jos ajatellaan esimerkiksi sairaalajätettä. Eli tässä on tilaisuus käyttämättä, mutta ei kannata syyttää syyttömiä. Joe Lainan. Joulainen seuraavaksi, olkaa hyvä. Yksi minuutti ja puoli, 30 sekuntia. No, Minä näen asian vain päinvastoin kuin kollega Gardini. Varapuheenjohtaja Timmermans ja komission Vella sydämiset onnittelut tästä eurooppalaista direktiivistä, joka koskee kertakäyttömuoveja on nähty, että väestön piirissä valitsee laaja tuki sille, mitä täällä ollaan tekemässä. Ja tämä on jotakin näkyvää Euroopan unionin ympäristöpolitiikassa. Ja todellakin minusta Euroopan vaaleissa tätä pitää ottaa esille. Tämä ei ole mitään populismia. Tämä on näkyvä panos, jolla osoitamme, että me pyrimme vähentämään ja lopettamaan merten ja ympäristön roskaamista – vaikka suurin osa muovijäteistä tulee muista maanosista meriin, on kuitenkin tärkeää, että me Eurooppana, Euroopan unionina olemme hyvä esimerkki. Eihän se ole kiellettyä, että tällä tavalla toimii. Ja Pohjanmerellä, Itämerellä, Välimerellä tilanne on se, että niihinkin päättyy, päätyy paljon näitä kertakäyttötuotteita. Tällä pyritään saman aikaan parempaa tietoisuutta siitä, että luovuttaisiin tästä kertakäyttöisyydestä. Tarvitsemme pitkäikäisiä tuotteita, emmekä kertakäyttötuotteita, jotka yhden käytön jälkeen heitetään pois. Näin myös, että meidän on tehtävä paljon suunnittelun hyväksi, pakkausten suunnittelun hyväksi. Me tarvitsemme kierre, kierrettävissä olevia muovipakkauksia, eikä sellaisia tuotteita, jotka aiheuttavat kierrätyksessä suuria ongelmia ja tärkeää on, että valmistajat ottavat vastuun kantaakseen. Tässä on nyt saatu aikaan hyvää ympäristöpolitiikkaa tällä vaalikaudella Euroopan unionissa. Edustaja Van Dalen, yksi minuutti, olkaa hyvä. Puhemies. Joka päivä elämässämme käytämme hyvin paljon muovia, koska muovi on halpaa. Muovi käytetään hyvin tarkoituksen, mutta huononkin tarkoituksiin. Ja muovia päätyjätteeksi rannoille, meriin, vesistöihin, kalojen suuhun. Meidän pitäisi estää kymmenen muovi tuotteen käyttö, jotka aiheuttavat kaikkein suurimman määrän tätä muovisoppaa merissä, ja samalla saadaan rannat puhtaiksi. Mitä muovin käyttöön tulee ja muovin, muovin tuottamiseen, muovin tuottamistakin pitäisi vähentää. Muovia tuo, tehdään lähinnä öljystä, joten tässä on kyse kahtaista asiasta. Kun päästään eroon vanupuikoista ja muista tämän tyyppistä tuotteista. Tämä vähentää meidän riippuvaisuuttamme fossiilisista polttoaineista ja Saudi-Arabiasta. Tämä on hyvä asia. Tätä minä tuen erittäin voimakkaasti tätä aloitetta. Mulțumim. Domnul Gerbrandi, un minut Edustaja Herbrand, yksi minuutti. Kiitos puhemies. On erittäin hienoa, että me kaikki yhteen ääneen puhumme sen puolesta, että kertakäyttömuovi kielletään Euroopasta. Tämä on aivan oikea ajatus ja tulos on Me täytyy kuitenkin olla itsekriittisiä jatkossakin. Tämä toimenpide siitä ilmoitettiin 2010 jo silloin, kun puhuttiin etenemissuunnitelmasta koskien resurssitehokasta Eurooppaa. Nyt kahdeksan vuotta kesti ennen kuin lakiehdotus saatiin Berlemontista ulos. Kiireellisyyden tunne on kuitenkin edelleenkin liian matalalla tasolla. Vaikuttaa siltä, että kaikki jatkuu ennallaan, koska paljonkaan ei voida tehdä maat, olipa sitten maatalouspolitiikasta, kohdistopolitiikasta, liikennepolitiikasta, talouspolitiikasta ja niin poispäin, tuntuu, että ne ovat kiireellisempiä. Nyt tarvitaan todellakin radikaalia muutosta. Tehtäkäämme selväksi, että kuluttajat yhdessä voisivat tehdä vielä enemmän, että voimme siirtyä kohti todellista puhtaampaa taloutta paljon nopeammin kuin mitä nyt tuntuu tapahtuvan. Edustaja Herbrandi, sopiko teille, että Era Etheridge esittää teille kysymyksen sinisen kortin nojalla. Sopiiko tämä? Olkaa hyvä. Uh, Kiitos. Hyvästä hengestä, että kysymyksen hyväksytte. Minä kysyisin, että olemme samaa mieltä kaikki siitä, että meidän täytyy saada aika muutoksia, kohentaa ympäristöä ja tämä on erityisen tärkeä asia. Mutta tuotanto, valmistaminen tarvitsevat aikaa muutoksen. Monesti kommenteissa kokroustitte kiirettä, hätää. Ettekö ole samaa mieltä, jos ajatellaan että nyt tämä kiire, joka meillä on, johtaa työpaikkojen häviämiseen. Ja jos se siihen johtaa, niin kuinka paljon voidaan hyväksyä? 500, 1000, 10 000? Mihin se päätyy? Milloin otetaan myös valmistajien tarpeet huomioon vastoin muutoksen tarpeita? Yes, well, I... I think that this is the uskon, että tässä on ero konservatiivilibarien välillä. Minä uskon eristykseen – erityismieliseen tulevaisuuteen. Tämä on menneisyyden tarinaa. Aina sanottiin, että uusi teollisuus ja muutokset maksavat työpaikkojen menetyksenä, mutta kuitenkin haluamme parempaan tulevaisuutta. Puhtaan, puhdas talous tuo uusia lisätyöpaikkoja ja bonuksena on se, että saadaan puhdas planeetti. Mitä, mitä muuta te oikeastaan haluaisitte edes? Kiitoksia edustaja Eichhout. Seuraavana yksi minuutti. Thank you very much. Kiitos. Ja ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijä Riisiä erinomaista työstä, joka koskee kertakäyttömuovin vähentämistä, mikä on suuri askel eteenpäin, kuten kollegani Margaret Auken jo sanoi. Hän on taistellut myös muovitoiminnasta komission kanssa. On tärkeää, että nyt hän toimii nyt. Mutta tärkeää on myös, että katsotaan eteenpäin. Me emme vielä ole päässeet maaliin. Komission jäsen Franz Timmermans sanoi että olemme tiellä kohti kestävää tulevaisuutta. Ehkä äh, tämä on hiukan liiottelua, mutta totta kai on hyvä, että vähennetään kertakäytöstä muovia, mutta me tiedämme kaikki, että suuret muovimäärät ovat pakkauksissa. Ja komissio äh, kaksi vuotta sitten leikki ajatuksella, että otetaan sen käyttöön vero muovin osalta, mutta siitä ei ole kuultu enää yhtään mitään. Ja jos nyt katsoo muovistrategiaa, siellä on joitakin asioita, joiden vielä pitäisi myös tapahtua. Olisi tärkeää, että nyt vain juhlittaisi tätä hetkeä, vaan kuultaisin komissiolta myös, mitä ovat seuraavat askelit, joita voidaan odottaa, jotta voidaan vähentää tätä riippuvaisuutta muovista. Edustaja G. yksi minuutti. Monsieur le Président. Puhemies, kiitos. 2050 mennessä ei valmis olisi enemmän muovia kuin kaloja. Ja muovista on tulossa ensimmäinen uhka myös valtameren elämälle tänä päivänä. 500 miljardia tonnia on valtamerissämme ja luonnossa ylipäätään. 2050 mennessä, jos ei mikään muutu, 30 miljardia tonnia muovia tuotetaan kolme kertaa enemmän kuin kaikki se muovi, jotka on tähän mennessä tuotettu. Maapallomme on nyt enemmänkin muoviplaneetta – ympäristökatastrofi on valtava. Muovidirektiivi olisi voinut olla käännekohta, mutta käytännössä vain pieni pikkuinen askel oikeaan suuntaan, kun olisi pitänyt kaikki myllertää ja keksiä uusi elämäntapa muovista vapaana. Meidän pitäisi hävetä sitä, mitä me tässä olemme tehneet planeetallemme ja meidän pitäisi hävetä tätä myös niiden lajien kohdalta, jotka nyt ovat hukkumassa ja tukehtumassa kulttuurimme. Etheridge. Edustaja Etheridge, kaksi ja puoli minuuttia, alkaa hyvä. Thank you very much, sir. Kiitos paljon, puhemies. Minä uskon, että kertakäyttömuovia koskeva direktiivi on epäreilu. Se puuttuu pakkauksiin ja tämä liittyy takeaway-ruokaan ja kieltää kertakäyttömuoveja, joita siinä käytetään liitteessä yksi osassa B-direktiivissä. Puhutaan muoviastioista, vanupuikoista, pilleistä ja yksittäisistä tuotteista, mutta ei kokonaisesta kategoriasta, joka olisi tehty tietyn tyyppistä muovista. EPS on ainoa materiaali, joka on mainittu kiellettyjen listalla – Tilastot, joille komissio perustaa ehdotuksensa, eivät osoita, että EPS muovipakkaukset Elintarvikepakkaukset olisivat erityinen ongelma EUn rannikoilla. Kaiken tyyppiset ruoka- ja juomapakkaukset ja muut yhteenlaskettuna mukana ottana EPS-tuotteet muodostavat vain 4-6 prosenttia rantaroskasta. EPS Elintarvikepakkausten kieltäminen otettiin viime hetkellä mukaan. Tässä tarkistuksesta ilmoitettiin juuri ennen täysistuntoäänestystä. Tämä sotkee neuvottelumandaattia ja tulosta, joka saatiin epävälisessä trilogissa. Nyt ei ole mitenkään mahdollista enää pistää kampoihin tällaiselle väärälle tiedolle. Nyt ei ole todellista perustetta sille, että EPS, muovi ja pakkaukset kiellettäisiin ja polystyreeni, koska komission luvut osoittavat, että 31 prosenttia rannollista muovista koostuu erilaisista ja erikokoisista muovipakkauksista mukaan luettuna lainetusta polystyrenistä ja pakkauksista ja muistakin kuin elintarvikepakkauksista koituu jätettä että joten tämä toimenpide on täysin kohtuuton ja epäsuhtainen. Tämä vaikutus on käytännössä nolla. Riittävää tutkimusta tarvittaisiin. Tämän vuoksi sadat ihmiset menetät työpaikassa, koska firmat menevät konkurssiin. Tämä ei spekulointia, vaan tosiasia. Minun omassa vaalipiirissä 250 työpaikkaa katoaa vuonna 2021, mikäli tähän ei puututa ja kun otetaan huomioon koko EU, niin 29 yritystä suoraan joutuu vaikutusten kohteeksi ja tuhannet työpaikat katoavat. EPSn kieltäminen on asia, jota täytyy vastustaa. Mikäli e se EPS pitäisi ottaa pois kiellettyjen listalta, koska muuten minunkin alueeltani katoaa työpaikkoja. Ja minä sanoisin, että kyse on alueesta, jolla muutenkin on vähän työpaikkoja. Sieltä 250 työpaikkaa katoaa lisää. Kiitoksia. Edustaja Lancini, yksi minuutti. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Jos todella haluamme puuttua muovi jätteen ongelmaan valtamerissä ympäristö, meidän täytyy miettiä myös, mitä hyviä vaikutuksia on ja mikä niiden kesto on ja miten voidaan lajitella ja hyödyntää niitä Aasian maissa tai Afrikassa ajatella, ketkä ovat todella meidän pilantumisen vastuutekijöitä. Se, mitä nyt Euroopassa on tehty, niin siinä oikeastaan voitaisiin sitten lopettaa kaupankäynti jo niiden maiden, jotka noudattavat meidän ympäristöpolitiikkaamme. Ikään kuin emme tajuaisi sitä, että ei tämä pilantuminen maantieteellisiin rajoihin pysähdy maalla tai merelläkään. Ajatellaan, että kauppasopimuksia, niin pitäisi rohkaista ei pelkästään alhaisien kustannusten tuotantoa tai epäreilua kilpailua Eli kaiken kaikkiaan tässä on liikaa tarjolla. Tämä tyyppinen direktiivi vaikuttaa ympäristömyönteiseltä, mutta kuitenkin hyvin epäilyttävä, koska se vaikuttaa työntekijöiden yritysten elämään. He maksavat kuitenkin lopullisen hinnan tästä likinäköisestä valinnasta. Um, ähm. Kiitoksia. Onko teillä siellä sininen kortti, jota te heiluttelette? Hyväksyttekö sen, että esitän kysymys sinisen kortin nojalla? Olkaa hyvä. Hyvä kollega, te kerrotte sadun siitä, sama sadun, jonka olemme kuulleet viime päivinä, että vain Eurooppa toimii. Onko teille tuttu muovikiellon maailmankartta? Tiedättekö, että Intia, jossa on asukkaita enemmän kuin Euroopan unionissa, on jo aikaa sitten hyväksynyt samanlaisen lainsäädännön kuin me todennäköisesti tänään tulemme hyväksymään. Mitä tulee EUn e tietoihin, niin vaikuttaa siltä 95 prosenttia meren pilautumisesta on peräisin Aasian ja Afrikan maista. Ja nuo samat maat, joiden kanssa me olemme laatineet myös kauppasopimuksia ilman, että mitään vähintäkin vaaditaan ympäristöasioissa. Ihmisoikeudet tietysti, naisten oikeudet, ja sitten vähemmistöjen oikeuksia kyllä käydään läpi. Ja tämä on kaikkein epäjohdonmukaisinta tässä yhteisössä. Tätä halusin tähdentää. En ole ympäristöä vastaan, vaan miten tämä yhteisö ylipäätään toimii, joka ei toimi. Pietikäinen. Edustaja Pietikäinen, olkaa hyvä, puolitoista minuuttia. Well, uh, this is a very good first. Tämä on erittäin hyvä ensimmäisen, ensimmäinen askel kun ryhdytään nyt kieltämään kertakautta muovituotteita, mutta ei tästä riikaa kannata vielä innostua. Ei tämä vielä ongelma ratkaise, joten toivon todellakin, että komissio voi todeta, että seuraavat toimenpiteet, jotka liittyvät kiertotalouteen ja muovistrategiaan, tulevat sitten, kun uusi komissio on toimessaan. Tarkoitan sitä, että muovi, mikromuovi ja nanomuovi, jotka ovat kaikkein suurin ongelma, ovat peräisin myöskin muista lähteistä. Niitä käytetään pesuaineissa, kosmetiikassa, lannoitepakkauksissa niin pois. Me, me syömme myöskin mikromuovia, nanomuovia, koska tämä muovi on kovin pientä ja muovia on monessa muussakin muodossa. Meidän täytyy muistaa, että suurin osa muovista tulee myöskin tekstiileistä, tekstiileistä ja renkaista. Toivon, että komissio ottaa ohjat käsiinsä ja laatii erille ohjelmia tai ehdotuksia, jotka liittyvät esimerkiksi tekstiileihin ja myöskin kieltää muovin käytön. Elintarvikepakkauksissa myöskin tähän liittyy hormonallisia haitta-aineita Tarvitsemme turisia elintarvikepakkauksia, joten hyvin paljon työtä täytyy vielä tulevassa, tulevaisuudessakin tehdä. Että yllä tähän pääty. Edustaja Dalli, puolitoista minuuttia. Grazie, chair. Kiitos, puhemies. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä Massimo Paulucia. Teimme työtä yhdessä varmistaaksemme sen, että saimme aikaan lainsäädäntöä, joka tarttuu tärkeimpiin kysymyksiin. Joka minuutti kuorma-autollinen muovietettä päätyy meriin. Ja jos mitään ei tehdä, tästä yhdestä kuormasta, kuormasta tulee kaksi kuormaa minuutissa vuoteen 2030 menossa. Sopimus, joka nyt on saatu aikaan kertakäyttöistä muovituotteista, on tärkeä askel eteenpäin. Tämä lainsäädäntö on selkeä esimerkki politiikasta, joka saa aikaan muutoksen ihmisten asenteissa. Se auttaa tietoisuuden lisäämisessä kansalaisten piirissä, etenkin nuorten ja lasten, he ovat tulleet tietoisemmiksi olemassa olevista vaihtoehdoista. Uskon, että on kolme asiaa, joita nyt täytyy käsitellä. Ensinnäkin meidän täytyy luoda houkuttimia muovin uudelleenkäytölle, jota peritään, kerätään meristä luoden. Ota huomioon tämän merkin, joka valmistaa kenkiä tällaista muoveista. Ja varmistettava se, että muovit eivät päädy meriin ylipäätään. Järjestelmä, joka muuttaa muoviset vesipullot uudestaan muovisiksi vesipulloiksi on tärkeää. Tämä on tällaista uudelleen kierrättämistä, joka muuttaa muovipullot sitten myöskin äh, myöskin mahdollisesti aineeksi, joita käytetään vaatteiden valmistamiseen. Mitä kehittää myöskin vaihtoehtoisia muoville? Nyt on yrityksiä, jotka valmistavat miksi aterimia erilaisista materiaaleista, muista sellaisista, jotka ovat syötäväksi kelpaavia. Me voimme täydentää näitä ponnisteluja sillä tavoin, että yritykset, nuoret ja poliittiset puolueet, jotka edelleenkin puhdistavat mediaa, sanotaan, että heille tukemme. Niin, missä ovat ne ajat, joilla me kaikki haluaisimme pukeutua nailon paitoihin 60-luvun alussa? Edustaja Viirenke, yksi minuutti. Puhemies, arvon kollegat. Ensinnäkin haluaisin kiittää Rovariisiä erinomaisesta tuloksesta liberaaliryhmän EKon valiokunnassa toimineena neuvottelijana. tavannut minulle sydämen asia. Kaikki ovat samaa mieltä. Kaikki ovat hieman eri mieltä siitä, kuinka puuttua muoviongelmaan. Vaikka olen edelleenkin vakuuttanut siitä, että muovi itse ei sinänsä ole ongelman ydin, vaan se tapa, jolla me käsittelemme muovia, suhtaudumme siihen. Nyt pitäisi lopettaa muovin kertakäyttö ja kierrättää muovia enemmän. Täten voitaisiin varmistaa, että muovia ei enää päätyisi luontoon, mutta toden ratkaisu on tietystikin tutkimuksen ja innovaatioiden puolella. Meidän pitäisi löytää sellaisia materiaaleja, jotka ovat todenteolla ympäristöystävällisiä. Minun visioni on sellainen, että pitäisi varmistaa, että kansalainen joka vaatii kiireisiä toimia, myöskin löytää vastaukset direktiivistä. Toivon, että kollegat ovat mukana hyväksymässä tätä direktiiviä niin, että tästä muovisopasta, joka velloa merissä, päästään eroon. Doamna Rivasi, un minut. Merci. Rivasi, yksi minuutti. Kiitos, puhemies. kollegat, on nyt korkea aika päästä eroon muovista. Me voi enää odotella, ei viikkoakaan, koska jatkuvasti delfiinejä valaita hukkuu jätteeseen. Viikkoakaan ei saa kulua enää, kun ajatellaan mikromuoveja tai niitä, mitä päätyy valtameriin tai ilmaan. Me emme halua muovia, joka on edes myöskään polystyreeninä elintarvipakkauksessa. Frederik, sinä olet vienyt tämän eteenpäin. Ja nyt ei enää ole moraalista oikeutta jäsenvaltiollakaan poiketa tästä. Me tarvitsemme niitä pikimiten tiukkoja toimia, eikä kuunnella pelkästään teollisuuden sireenin ääniä, ja me aina kiristetään sitten työpaikkojen väitteellä. Totta kai meidän täytyy päästä ero tästä kertakäyttökulttuurista, luoda uusia markkinoita, lisätä myös tuottajavastuuta, kuten me olemme saaneet aikaan, niin että aiheuttamisperiaate toteutuu. Voitto kaikkien hintaan, se on nyt ollut ja mennyttä. Kun minut. Edustaja Haasenkapi, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Samoin kuin ilmastonkin suhteen, tässäkin asiassa nuoriso on ryhtynyt toimiin muovisopan osalta, joka killuu merissäni. Esimerkiksi pojan Slatta, joka keksi Ocean Cleanup-aloitteen, sekä 10-vuotias Lili, joka aloitti Plastics Pickup-kampanjan. Maailmanlaajuisesti nuoriso on ottanut ohjat käsimme. Nämä nuorten aloitteet aiheuttavat suurta ylpeyttä, mutta samalla myöskin häpeän, koska nuoret kerät meidän aikuisten jätteitä, jätteitä, jotka tuovat valtameret ja biologisen monimuotoisuuden monimuotoisuuden. Uudet säännöt, jotka liittyvät muoviin, ovat jo hyvä asia kertakautamuovi, mutta ei tämä vielä riitä. Maailmanlaajuisesti sellaiset tuottajat, kuten Coca-Cola, PepsiCo, Nestle, Marlboro, McDonald's, Red Bull, Unilever, Mars ja Procter Gamble aiheuttavat suurimman osan muovista, joka päätyy merin ja rannoille. Milloin näiden toimiin puututaan yritysten toimiin, koska eihän yritysten ja ympäristön ihmisten ja, ja eläinten terveys voi olla alisteinen monikansallisten tavoittelulle, eihän. Lisäksi maataloustuki pitää lopettaa. Edustaja Anju. EU nyt täytyy kiusaa Britannian teollisuutta, joka valmistaa biohajaavaa muotituotteita. Jos me nyt hyväksymme sen, että okso biohaivia tuotteita koskevat määräykset tässä asetuksessa, silloin me rikomme Euroopan omia sääntöjä, jotka liittyvät tukiin. Viittaisin tässä kohtaan 68 tässä REACH-lainsäädännössä varmastikin katsottu, että tämä oman oma Komissio on toiminut 69 pohjalta pyytänyt, että Euroopan kemiaali, kemiaalivirasto tutkisi oksohaivia muovia, koska komissio uskoo, että niistä syntyy mikromuovia. Tätä tutkimusta ei vielä ole viety päätöksen, mutta kymmenen kuukauden työn jälkeen viime lokakuussa he kuitenkin sanovat, että eivät usko, että tässä syntyisi mikromuoveja. Jos eh, viime kädessä kemikaalivirasto suosittelisi säädöksiä, tämä koski kahta eh, komiteaa ja edettäisiin myöskin julkista kuulemista ennen kuin mitään säädöks- säännöksiä voitaisiin toteuttaa. Tätä ei ole tehty rikottu tässä omien sääntöisten viittaus okso hajoaviin muoveihin. Täytyy poistaa artiklasta 5 ennen kuin tämä direktiivi julkaistaan virallisessa lehdessä. Mr. Agnew, would you accept... Edustaja Anju, sopiko teille, että Rova Aukken esittää teille kysymyksen sinisen kortin nojalla? Olkaa hyvä. To put it brief, will you... Noin lyhyestä virsikaudeksi. Kiellettekö te sen, että okso hajottaa muovin mukaan? Korostatte, että okso palaa ikään kuin luonnoksi satujen vuosien päästä. Okso on kaikkein huonoimpia todennäköisesti näistä hulluista hajoavista tuotteista ja näin tiedän, että sinfonikot te tuottaa, sen varmasti tiedätte, on lähellä myös renkaita. Siksi on, on näitä okso puhujaa, mutta kiellettekö sen, että okso mukaan muuta tekisi kuin hajottaisi muovimaan palasiksi. Eikö näin tosiaan ole? I absolutely deny it, Ehdottomasti kiistän tämän, koska sekoitatte hajovat tuotteen, oksobiohajoavisiin tuotteisiin järjestelmään, jota käytetään itse asiassa tuhoaa muovin se ei ole enää muovia, siinä vaiheessa, kun tämä järjestelmä on saattanut tämän päätökseen. Minä olen tehnyt tämän omassa talouksessa. Minä sain sinisen kortin, laitoin sen laatikkoon ja viiden vuoden kuluttua siitä ei ollut mitään jäljellä. Well, now that, that's settled. Thank you very... No niin, kun tämä asia on selvitetty, niin kiitos siitä. Rovan ei Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Puhemies, komission jäsenet, hyvät kollegat, valtamerten muovijäte on merkittävä kysymys, siksi meidän velvollisuutemme on olla kunnianhimoisia ja minä olen sitä mieltä, että saatu sopimus on hyvä sopimus. Siinä huomioidaan myös mahdollisuudet korvata muovit ja me haluamme päästä eteenpäin myös. Sitä paitsi halusin kiittää esittelijä Rova Riissiä, varjoesittelijöitä niin ikään tehdystä työstä. En mene näihin ehdotuksiin tekstistä sinällään, mutta minä yleistä suuntausta tuen. Erityisesti olen iloinen siitä, että kielletään myös oksuhajuvat tuotteet ajatellen sitä pilaantuvaa vaikutusta, joka sillä on maalla ja merellä. Hyvä, että meillä on myös mukana puolustamani ajatus siitä, että tulevina vuosina meillä on selvät määritelmät myös muovien hajoavuudelle merissä tutkimusta ja innovaatioita hyödyntäen. Olen iloinen myös siitä, että täällä olen nähnyt, että sekä yrityksissä myös tämä kiertotalousajoitus ja muovien uudelleen käyttö on huomioitu. Biohajoavien muovien käyttö on myös huomioitu. Me tarvitsemme innovoivia ratkaisuja, jotta voidaan myös muovio hyödyntää ympäristöystävällisemmällä tavalla. Mutta meidän täytyy päästä parempaan. Siksi me tätä vaadimmekin tekstissä. Siksi meidän velvollisuutemme on taata se, että meillä on riittävät voimavarat myös näiden tavoitteiden rinnalla. Edustaja Bonafé, yksi minuutti. Kiitos. Ne nuoret, jotka ovat nyt eri turuilla ja toreilla olleet viime viikkoina, ovat halunneet, että toimitaan nyt mitä kiireellisemmin kestävän kehityksen puolesta. Siksi Eurooppa on nyt tekemässä tässä sitä ja pyrkii myös muovijätettä vähentämään, varsinkin valtamerissämme, ylipäätään välimerelläkin, koska siellä on valtavat määrät muovijätettä. Tämä uusi direktiivi kieltää kieltäkäyttötuotteet, esimerkiksi syömäpuikot, lautaset ja niin edelleen, koska ne ovat kaikkein suurimpia saastuttajia, koska on vaihtoehtoja markkinoilla, jotka ovat kierrätettäviä, joiden elinkaari on pidempi. Yhtä lailla kannustamme käyttämään myös kierrätetty muovia tuotteissa. Siis tämä koskee muun muassa muovipulloja. Ja tässä otamme tärkeän askeleen eteenpäin myös, jotta voitaisiin siirtyä kiertotaloutta. Ja meidän täytyy olla tässä eturintamassa, jotta voitaisiin pitää tavoitetaso korkealla kansalaisten hyväksi ja suojella ympäristöä samalla ja niin, että jatkossakin olemme kilpailukykyisen maailma. Se on pitkä prosessi, koska meidän täytyy muuttaa myös tuotanto- ja kulutustapojamme, mutta minä uskon, että se on ainoa keino päästä eteenpäin. Edustaja Gambus, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Gracias, señor presidente, señor vicepresidente, señor comisari. Kiitoksia kovasti komission jäsen. Haluaisin kiittää edustaja Riisiä ja Florence, joka oli meidän vastuuhenkilömme kiertotaloudessa, kaikesta tehdystä asiassa, joka on osa tärkeintä kiertotaloushanketta vuonna 2018. Siinä ovat mukana myös monet muut jätteiden keruun liittyvät kysymykset. Tämä aihepiiri on erityisen tärkeä. Euroopan kansalaiset ovat hyvin tietoisia näistä jätteistä, joka on muovista peräisin. Jotkut ovat kokonaan kiertää tämän materiaalin, mutta meidän täytyy olla pragmaattisia ja ymmärtää, että on alueita, joissa ei ole vaihtoehtojakaan. Siksi meidän parlamenttiryhmämme haluaa suosia sijoituksia innovaatioon teollisuudessa niin, että löytyisi elinkelpoisia vaihtoehtoja muoville, niin että voidaan sitten kestävämmillä materiaaleilla korvata tämä. Meidän täytyy taata myös siirtymä näiden materiaalien käytössä niin, että meidän jälkemme olisi pienempi ympäristössämme kantaa huolta tulevista sukupolvista. Sitä paitsi tarvitaan kokonaan kiertotaloutta, koska se on tulevilla sukupolvilla myös työpaikkojen kannalta tilaisuus saada myös lisää arvoa, että voidaan uudelleen teollistaa Euroopan unionia. Tämä on kaikkien eurooppalaisten vastuulla, kun me olemme nyt menossa 26. maaliskuuta vaaliurnille ja miettiä, miten voidaan taata järjestäytynyt siirtymä kestävämpään maailmaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristönkin kannalta. Kiitoksia puhemies, kiitos varapuheenjohtaja. Doamna Revodalon, un min. Edustaja Revodalon, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Nyt ei kannata enää esittää mitään teorioita, jotka liittyvät Moosin saattamisen Esimerkiksi Taimassa oli valas, joka oli kuollut syötyön valtavan määrän muovia. Lisäksi on nähty Välimerestä, kuinka siitä on tullut valtava roska, kori. Siellä on miljoonia tai valtavia määriä muovia ja kiertäkäyttä tuotteet, jotka on määrä kiertää kieltä vuodesta 2021 eteenpäin, muodostavat 60 prosenttia merten saastumisesta. Biologinen monimuotoisuus on myöskin uhattuna ja myöskin kalat, joita me syömme, ovat täynnä muovia. Lainsäädäntö on ensimmäinen askel kohti uutta toimintamallia, kohti kiertotaloutta. Nyt täytyy paremmin kuluttaa ja paremmin kierrättää kaikki muovituotteet niin, että ympäristöä kunnioitetaan. Lopuksi haluaisin todeta, että muoviteollisuuden pitäisi rahoittaa suurit merten puhdistusoperaatiot. Tämä on ja maksaa periaatteen mukaista. Teollisuus on liian pitkään saanut rauhassa toimia ja pitää maapalloaan omanaan. Nyt ei ole kyse enää siitä, että tuleeko tuleva sukupolvi selviytymään. Kyse on meidän sukupolvestamme. Mikäli emme toimi, nyt saastuminen on asia, jota ei voida enää estää tai kääntää päinvastaiseksi. Kiitos seuraava puheen Kristoffer Fjellner. Kiitos puhemies. Se, että pitää vähentämään muovia merissä on hyvin tärkeää. 85 prosenttia roskasta meressä on muovia. Kuitenkin pitää olla realistisia odotuksia tässä yhteydessä. Tämä ei tule loppumaan, että näemme edelleenkin hirveitä kuvia siitä, miten syntyy muovisia saaria meriin tai rannat likantuvat. Ja Euroopan vastaa vain muutamasta prosentista siitä muovista, jota tehdään, joten yhä pienempi, pienemmästä osasta siitä muovia, joka meriin päätyy, suurimman osa syntyy muualla. Vain viisi maata vastaa 60 prosentista tästä muovista. On sanottu, että, että Euroopan ei tarvitse ottaa vastuuta, mutta päinvastoin meillä on suuri vastuu, erittäin suuri vastuu. Meillä on suuri vastuu osoittaa suuntaa, mutta se pitää tehdä oikein. Meidän pitää huolehtia siitä, että kielletään oikeat tuotteet. Pelkään sitä, että kielletään paperimukit, jos